Tällä hän voi nyt täysmääräisesti osallistua täysistuntoon. Juurivaliokunta 11.7. ja 5.9. tarkisti Manuel dos Santosin, Andre Kaiten ja kolmannen jäsenen mandaatit ja ne ovat valideja. Vastustaako joku tätä 21.7.24.7. lähtien, jos kukaan ei näitä vastusta, tilanne on vahvistettu näin. Saksan viranomaiset ovat pyytäneet herra Winkler